Präsident. Good morning, colleagues. Uh, if you agree. Hyvää huomenta, kollegat. Jos teille sopii, niin aloitetaanpa tämänpäiväinen työmme. Kiitos oikein paljon. Tämä on nyt tämän vuoden ensimmäinen kokous. Siksipä haluaisin toivottaa teille hyvää uutta vuotta. Vuotta 2020 täytynä iloa ja menestystä Tämä on hyvin haastava vuosi, hyvin paljon työtä meidän valiokunnalle. Toivottavasti olemme menestyksekkäitä. Kuten yleensä, meidän kokouksemme lähetetään verkossa suoratoistona. Tulkkaus on käytössä ne 22 kielellä. Koordinaattorien päätökset ne 4. joulukuulta on lähetetty 14. tammikuuta kaikille ITRE-jäsenille sähköpostitse. Meidän on hyväksyttävä 4. 5. joulukuuta järjestetyn kokouksen pöytäkirjat. Jos kaikille ne sopivat, niin sitten ne on hyväksytty. Sitten menemme äänestykseen. Meidän on äänestetty päätettävä komission delegoidusta asetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 347-2013 muuttamista vahvistamalla unionin luettelo yleistä etua koskevista hankkeista. Mm. Me siis tänään joko hyväksymme eh, tai emme eh, päätöslauselma, joka liittyy eh, tämän 111 säännön, delegoidun säännön vastalauseeseen ja nyt Tällainen hylkäys on lähetetty yli kahdeksalta äh, jäseneltä, ainakin kahdesta poliittisesta ryhmästä. Meillä on nyt testiäänestys ja sitten varsinainen äänestys. Haluan äh, muistuttaa teitä, että jos äänestätte kyllä tämän päätöslausuman puolesta, niin se hylkää sitten tämän listan, eli äänestätte listaa vastaan. Eli jos siis tuette listaa, niin hylkääkää tämä päätöslauselma. Jos ette halua listaa, niin silloin teidän pitäisi äänestää päätöslauseman puolesta. Eli järjestetäänpä nyt testiäänestys ensin. The vote is open. Äänestys alkaa. Uh, session, so. Tämä on nyt minun ensimmäinen äänestykseni. Okay, everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Ehdotan, että päätämme äänestyksen. Selvä kaikki hyvin. Sitten, jos kaikki ovat valmiina, niin pyytäisin teitä nyt äänestämään tämän päätöslauselman puolesta tai vastaan, joka vastustaa tätä delegoitua säädöstä. Äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Selvä. Äänestys päättyy. Ja tulos on seuraava. Voimmeko näyttää tuloksen ruuduilla? 73 ääntä, 17 puolesta, 54 vastaan, kaksi tyhjää, eli päätöslauselma vastustamisesta ei mennyt läpi, eli lista jatkuu lista jatkaa toimintaansa. Ja sitten pyydän, että ne kollegat, jotka tulivat pelkästään äänestyksiä varten, niin heille annan nyt sitten kaksi minuuttia aikaa mennä muihin valiokuntiin tai muihin tärkeisiin kokouksiin. Ja kahden minuutin kuluttua aloitamme keskustelun. Okay, colleagues, uh, let's start because we have uh, two important debates. No niin, kollegat, jatketaanpa, koska meillä on kaksi tärkeää keskustelua ennen äh, lounastaukoa. Seuraava kohta kuusi on keskustelu ilman asiakirjaa kattava EUn lähestymistapa energian varastointiin. Valiokunta on päättänyt laatia oma aloitemietintöön aiheesta. Energian varastointi on erittäin tärkeää energiasiirtymän kannalta. Uusiutuvien energiamuotojen mukaan otto energiajärjestelmää vaatii varastointiratkaisuja. Esittelijä esittelee omat prioriteettinsa tätä mietintöluonnosta varten ja sitten meillä on keskustelu varjoesittelijöiden ja muiden jäsenten kesken. Meillä on aikaa 55 minuuttia, sanotaanpa 50 minuuttia. Ja annan heti puheenvuoron esittelijällemme edustaja Claudia Gamon. Teillä on puheenvuoro. Ja pyytäisin, että kaikki kollegat, jotka ovat salissa, olisivat hiljaa ja kuuntelisivat keskittyneesti. Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Parhaat kollegat, me työskentelemme muun muassa yhden yhteisen tavoitteen puolesta, nimittäin Euroopan unionin hiilineutraaliuden puolesta. Jotta tähän päästään, sähköistämistä on tuettava valtavasti, todella paljon. Jotkut sanovat, että sähkön käyttö jopa kaksinkertaistuu ja tämä lisäkulutus täytyy kattaa uusiutuvilla lähteillä. Tämä on energiasiirtymän ikään kuin sivuvaikutus ja näin todella meidän täytyy lisätä uusiutuvien energian lähteiden käyttöä. Niiden tuotantoon liittyy kuitenkin volatiliteettia, jota varten tarvitaan ikään kuin varmennuskeinoja. Ja näin pääsenkin tämän päivän aiheeseen avainasia, joka liittyy näihin merkittäviin valoitteisiin on ilmasto neutraalius, äh, uusiutuvat ja äh, energian äh, tuotantovarmuus, näin ollen siis energian varastointi. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys, yhtä tärkeä kuin se, että meillä on älykkäät verkot ja että sähköä tuotetaan uusiutuvasti. Kun ajatellaan erilaisia varastointiteknologioita, meidän tulee tarkastella paitsi niiden tehokkuutta, myös niiden hiilijalanjälkeä. Ja näin ollen tässäkin mietinnössä tarvitaan kattavaa analyysiä. Ja yleisesti ottaenhan on parempi, että että teknologian neutraalius toteutuu. Olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy katsoa kaikkia eri ähm, mahdollisuuksia niiden tulevaisuutta, mitä kaikkea eri teknologiaa on olemassa, mitä tarvitaan, äh, mitä tutkimusta tarvitaan, että täyteen potentiaaliin päästään. Ja äh, Itävaltahan on tässä ollut äh, eturintamassa jopa 97 prosenttia prosenttia EUn varastointikapasiteetista voidaan näin kattaa, mutta tässä on kuitenkin eroja sen suhteen, kuinka vielä olemassa olevaa potentiaalia, jota täytyy tutkia, on. Meidän täytyy luonnollisesti asettaa painopistealueita, voidaan ajatella vaikkapa varastointihankkeita, kun ajatellaan pumppuvarastointia, niin jotta löydetään hyvä tasapaino ympäristön suojelunkin suhteen. Jotkut asiantuntijat katsovat, että meidän tulisi tukea olemassa olevia teknologioita ja korvata tehottomia osuuksia sitten uusiutuvilla. Esimerkiksi kaasu ja vihreä vety voivat olla hyviä vastauksia. Kuitenkin meidän täytyy puhua eurooppalaisesta harmonisoidusta vähimmäistandardi lähestymistavasta ja kun verrataan muihin teknologioihin, tehokkuus ei ole vielä toivottavalla tasolla, eli tässä kyllä tarvitaan No, akut luonnollisesti ovat keskeisessä roolissa, kun ajatellaan verkkojen vakautta Tällä hetkellä hinnat ovat laskusuuntaisia, mutta akkuja tuotetaan lähinnä Euroopan unionin ulkopuolella ja riippuen sitten siitä, miten tuotettua eh, sähköä pyritään varastoimaan, niin näiden akkujen eh, hiilijalanjälki saattaa olla hyvinkin suuri eh, esimerkiksi kiertotalouden keinoin voitaisiin pyrkiä kierrättämään akkuja entistä paremmin akkuteollisuudella. Tukitoimia tarvitaan edelleen ja vihreän kehityksen ohjelmassa tai siihen liittyen komissio on myös ilmoittanut tulevista lainsäädäntötoimista akkujen suhteen. Niiden hiilijalanjälki on suuri yleensä, mutta meidän täytyy tarkastella, mikä merkittävä rooli kotitalouksissa akuilla voisi olla energian varastoinnin alalla. Sitten tietenkin varastointia se, eli, eli se eri sektorien mukaan ottaminen, erityisesti kun ajatellaan nämä haja-asutusalueita, asioita tulee pohtia. Samoin meillä on erilaisia varastointitapoja ja vaikkapa lämpöpumput, haja-asutusalueella voivat olla hyvin mielenkiintoisia, samoin miten asuntojen tai asuinrakennusten ylijäämälämpöä voidaan käyttää esimerkiksi metroasemien tai muiden julkisten tilojen lämmittämiseen. Ja samoin sitten kuluttajien rooli tässä aiheessa on hyvin tärkeä, niin kuin aiemmin mainitsin, niin esimerkiksi joustavuus, varastointi, Ähm, juuri kotitalouksissa, älykkäät verkot, sähköautot, äh, kaikki kuuluvat myös tähän kokonaisuuteen. Lopuksi aihe, jonka halusin nostaa esiin, tietyt äh, sääntelyesteet, jotka edelleen ovat olemassa. Nämäkin täytyy nostaa esiin esimerkiksi äh, kaksinkertainen kaksinkertaiset maksut, päällekkäiset maksut, samoin mm, kaksinkertainen verotus. Meidän täytyy TNE-säännöstöä tarkastella, ilmastokestävyys, indikaattorit eivät ole vielä käytössä hankkeissa ja näihinkin täytyy nopeasti pyrkiä vaikuttamaan ja kyllä tässä tosiaan parantamisen varaa on. Sitten ne julkinen tutkimus ja tuki innovaatioille. Horisontti 2020 oli puutetta tällaisen tutkimuksen tuen suhteen. Nyt olen siitä, että Horisontti Euroopassa asia on pyritty korjaamaan. Tämä ovat minun tämänhetkisiä ajatuksiani aiheesta ja näitä olen mm, sitten pyr- mm, ottamassa mukaan tuohon mietintöluonnokseen. Ja nyt kuulisin mielelläni teidän huomioitanne, jotka tulen ottamaan huomioon, kun tuota lopullista luonnostani niin valmistelen. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että parlamentti ajaa tätä asiaa näin varhaisessa vaiheessa. Hieno juttu. Kiitos. Kiitoksia siitä, että kerroitte siitä, mitä haluatte tehdä ja paljon onnea tämän mietinnön laatimisessa. Se on erittäin tärkeä mietintö. Ja nyt sitten varjoesittelijät äh, poliittisista ryhmistä. Pyytäisin heitä pitämään kiinni kahden minuutin puheajasta. Ensin EPPn varjoesittelijä edustaja Maria Spiraki. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos paljon. Aloittaisin sillä, että on, on vielä epäselvää, mikä tämän mietinnön ala on. Emmekä ole saaneet vielä riittävästi tietoa esittelijälle. Tämä on laaja asia. Meidän pitäisi määritellä, mitä me teemme tämän mietinnön kanssa. Mikä on tavoitteemme tässä mietinnössä? Meidän täytyy keskittyä myös tämän varastointiprojektin myös kaupallistamiseen – ja, ja meidän, tämähän tulee kuitenkin kasvamaan uuri, uusia järjestelmiä ja työkaluja vaaditaan, jotta, jotta tämä, tämä voisi vaikuttaa energiajärjestelmään kunnolla. Energian varastointi on keskeinen tekijä joustavuuden kannalta ja myös energiajärjestelmän integroinnin osalta. Se voi tasapainottaa sähkön tuotantoa, jakoa ja myös energiaturvallisuutta me, me, meidän täytyy myös keskittyä kehittämiseen. Se myös myötä vaikuttaa hiilen käytön vähentämiseen muille sektoreille ja se voi myös ajaa viedä eteenpäin kestäviä uusiutuvia energialähteitä, niin kuin esittelijä mainitsikin mutta en tiedä kuinka paljon sähköä voidaan varastoida samaan aikaan, kun samaan aikaan vetyä voidaan tuottaa oikeastaan runsaasti niin, että sitä, sitä muodostuu jopa ylijäämääkin. Ja sitä, tästä syystä vedyn tuottaminen teollisesti voisi olla keskeisessä asemassa energian siirtymässä ja se voisi myös vaikuttaa akkujen tuotantoon mutta ei voida kuitenkaan ratkaista näin kun pelkästään sähkö, sähkön avulla. Meidän täytyy muistaa, että tämä on osaratkaisu. Meidän keskittyy energiaunionin kolmeen pilariin, turvallisuus, käytettävyys ja vakaus. Ne ovat yhtä tärkeitä tämän energiasiirtymän kannalta. EU on muuttunut sähkömarkkinoitaan myös varastointia silmällä pitäen ja korjaamalla myös uutta energiaa, korjaamalla myös energiadirektiiviä. Ja on kysymys muistettava myös varastoinnin rooli tässä yhteydessä. Kuitenkin varastointi on osa tätä sektorin yhdistämistä. Puhutaan kaasusta ja sähköstä samaan aikaan. Meidän täytyy ajatella tässä näitä myös tässä suhteessa. Siksi meidän täytyy myös keskustella, pitäisikö meidän pyytää komissiota esittämään uusi lainsäädäntöehdotus näiden sektoreiden yhdistämisestä. Ja on kysymys myös TEN-E-asetuksesta. Ja kuitenkaan nämä varastointiprojektit eivät ole, ole pysty saamaan EU-rahoitusta osaksi. Siksi pitäisi arvioida näiden projektien ma- mahdollinen toteutettavuus. Ja meidän pitäisi vedota Euroopan komission ja jäsenvaltioihin, että, että voitaisiin mahdollistaa uusiutuvien energialähteiden laajempi käyttö. Ja on kuitenkin kysymys myös tästä strategiaa. Tämä on minun ensimmäinen kannanottoni tähän mietintöön. Haluaisin kuitenkin sanoa, että emme ole saaneet mitään sähköpostiakaan ja esittelijältä, jotta olisimme voineet lähteneet käsittelemään tätä projektia. On behalf of SND, Mr. Nils Fuglaslang. Kiitoksia. Seuraavaksi Nils Fuglslang. Kiitos oikein paljon. Hyvä, että voimme aloittaa tämän erittäin tärkeän keskustelun. Olemme viime vuosina nähneet hienoa kehitystä, kun katsotaan uusiutuvan energiamuotojen hintaa, tuuliturbiinien ja aurinkopaneelien hinta on laskenut dramaattisesti. Se on hyvä asia, jos haluamme noudattaa Pariisin sopimusta ja torjua ilmastonmuutosta, mutta suuri haaste on tämän mietinnön aihe, nimittäin miten varastoida uusiutuvaa energiaa, koska tietenkään emme voi äh, elää sen kanssa, että meillä on alhainen energiahuoltovarmuus, jos lämpö loppuu talvella tai valot eivät mene päälle, niin ei sitä hyväksytä. Tai meidän täytyy ratkaista tämä, miten varastoida uusiutuvaa energiaa. Minun mielestäni meillä on neljä eri tapaa, neljä tapaa varastoida uusiutuvaa energiaa. Ensinnäkin meillä on akut. Akkujen kysyntä on noussut dramaattisesti viime vuosina. Meidän on katsottava sitä, miten voimme niiden käyttöä lisätä entisestään. Sitten meillä on elektrokemiallinen varasto tointi, eli kun käytetään uusiutuvaa energiaa, niin se varastoidaan vetyyn. On sitten katsottavaa, miten tätä voitaisiin hyödyntää paremmin. Meillä on lämpövarastointi, jonka eh, esittelijä mainitsi. Esimerkiksi kaukolämpö lämmitetään eh, vettä eh, kaukolämmitystä varten. Ja sitten on mekaaninen varastointi. Siirrytään tämä energia liikkeeksi, esimerkiksi pyörän liikkeeksi ehm, meidän on katsottava kaikkia näitä vaihtoehtoja ja yritettävä laatia strategia, minne osoittaa EU-määrärahat. Esittelijä mainitsi tämän E-asetuksen, en voi olla kuin samaa mieltä. Meidän on katsottava sitä. Esittelijä mainitsee myös horisontti. Tietenkin näitä teknologioita on tutkittava paremmin. Meidän on ohjattava rahoja näihin suuntiin. Odotan kovasti yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten vihreiden puolesta edustaja Niinistö. So responsible for... Thank you. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle oikein hyvästä alustuksesta. Energiavarastointi tulisi nähdä avain asiana, eh, kun hiilestä luovutaan energiajärjestelmässä. Ja nyt täytyy katsoa, miten eh, tässä siirtymässä kohti hiilestä luopumista voitaisiin käyttää varastointia apuna. Meillä on kokonaisvaltainen lähestymistapa. Meidän tulee katsoa kustannustehokkaimpia tapoja tehokkaimmin äh, luopua hiilen käytöstä ja siksi energian varastointi osana tätä kokonaisuutta äh, on äärimmäisen tärkeää, kun siirrymme kohti uusiutuvia ja olemme ilmaston suhteen kunnianhimoisia ja samalla kuljemme tietä, joka on helppo. Lämmittäminen ja viilentäminen ovat asia, joka äh, sähköistämisen lisäksi tarjoavat suuria mahdollisuuksia luopua hiilestä. Ja tämä on hyvin tehokasta. Esimerkiksi Helsingissä meillä on maan alaisia energia lämpövarastoja ja tätä energiaa voidaan käyttää sitten tarvittaessa. Ja tätä täytyy tarkastella niin, että esimerkiksi ensin lämmitys, lämmitysalalla luovutaan hiilestä kaikkialla Euroopassa. Muun muassa tuulivoimaa voidaan Ruotsin ja Tanskan kaltaisissa maissa esimerkiksi, mm-hmm. ja on jo näissä käytetty lämmittämiseen. Meidän täytyy mennä tehokkuus edellä. Joissain teknologioissa. Hävikki on suurta esimerkiksi, kun siirrytään, siirrytään sähköstä vetyyn, niin 30 prosenttia menee hukkaan pumpputeknologialla vähemmän, joten täytyy katsoa todella aina niitä teknologioita, jotka ovat tehokkaimpia. Tämä on erittäin tärkeää työtä ja kovasti odotan yhteistyötä myös esittelijän kanssa. Kiitos paljon. Niinistö eh, on Kiitoksia edustaja Niinistö. Sitten ID-ryhmän puolesta edustaja Limmer. Ja, ich versuche mich an die zwei Minuten zu halten. Yritän pitää kiinni kahdesta, minu, minu, kahdesta minuutista periaatteellisella tasolla. Minusta on hyvin tärkeää ja hyvä, ja pidän hyvänä sitä, että me käymme tämän keskustelun energiavarastoinnista. Tämä on perustavanlaatuinen asia. Ja tämä, tässä problematiikka käy ilmeiseksi, kun tässä ei ole syytä lakaista ongelmia maton alle. Ja kun nyt kun kuulen, miten energiavarastointi liittyy joustavuuteen, kun tänä päivällä virta päälle, niin silloin se täytyy, silloin se täytyy syöttää samalla hetkellä myös verkkoon. Tämä ei liity joustavuuteen, tämä liittyy energiahuollon varmuuteen, niin se täytyy taata joka hetki. Ja se ei, siihen ei riitä pelkästään uusiutuvat energialähteet. Ja täytyy muistaa, että virran varastointi myös merkitsee muutoksia, muutoksiin energiakentässä ja tällä hetkellä siellä on paljon hävikkejä. Voidaankin toivoa, että ehkäpä poliitikot täällä myös havaitsevat tätä tekniik- tek, että tekniik, te, tekniikat eivät vielä pure markkinoilla, koska muuten ne olisivat jo käytössä ja olisivat jo ja vieneet itsensä läpi markkinoilla. Ja siksi on aika vitsikästä, kun kuulee sellaisia ajatuksia tai ideoita, että energian valmistuksessa esimerkiksi Helsingin kaukolämpö, totta kai se on kiva, että se on Helsingissä, ja sitten energian tuotanto myös pumppuvoimalaitokselle, esimerkiksi Itävallassa, mutta Saksassa se ei ole mahdollista. Siksi pidänkin tätä keskustelua hyvänä ja toivonkin, että myös tällä tavalla voitaisiin havaita, että ne ihmiset, jotka haluavat ilmastoneutraliteettia, ensinnäkin tarvitaan varastointi ja sitten voidaan puhua sitten klima, ei ilmastoneutraliteetista. Tämä tarkoittaa sitä, että se mitä parlamentti ja EU tällä hetkellä tekee, sen yritetään ottaa toinen askel ennen ensimmäistä askelta ja toivottavasti tämä myös tajutaan. Kiitos. Thank you, thank you so much. Eh, on behalf... Kiitos oikein paljon. Sitten ECRn puolesta edustaja Krasnodevski, varapuheenjohtajamme ja koordinaattorimme. Kiitoksia eh, esittelijä. Mielestäni tämä on aivan oikea-aikainen oma aloite mietintö. Me kaikki tiedämme, että että EU-tavoitteiden saavuttaminen ilmastostrategian alalla riippuu hyvin paljon energian varastoinnista ja milloin meidän täytyy tehdä erittäin e, hyvä mietintö. On tärkeää, että e, siinä keskitytään e, tärkeisiin aiheisiin. Yksi näistä aiheista on, ovat akuut ja muut teknologiat. Haluan vain muistuttaa teitä siitä, että viime vuonna eh, tilintarkastustuomioistuin varoitti eh, että EU liittyy eh, akkutuotantomarkkinoille toisena toimijana. Eli tällä hetkellä me kaikki keskitymme litium-ioniakkuihin, mutta tällä alalla on hyvin vaikea kilpailla, koska kolman neljäs osaa tuotantokustannuksista syntyvät raaka-aineista. Ja kuten tiedämme, markkinoita dominoi alhaisen hinnan aasialaiset kilpailijat, joten todennäköisesti meidän on keskitettävä ja katsottava uusia teknologioita. Odotetaan, että teknologinen läpimurto tapahtuu lähiaikoina puhuttiin vedystä, johdetuista kemikaaleista, muista tällaisista uuden sukupolven akuista. Sitten puhuttiin esteiden murtamisesta. Me tiedämme, että tämä puhtaan energian paketti puuttuu useisiin ongelmiin, mutta vielä on lainsäädännöllisiä esteitä, jotta voidaan saada EUn laajuista kehitystä eri energian varastointimalleille. sitten emme saa myöskään unohtaa energian huoltovarmuutta. Kun ajatellaan akkuja, me kaikki tiedämme, että Kiina omistaa 50 prosenttia litiumiin ja koboltin kaivostoiminnasta. Ja sitten kansallinen tuki. Meidän on katsottava, millaisia kansallisia toimenpiteitä voidaan ohjata varastointikapasiteetin kehittämiseksi. Ja meidän myöskin pitää ehkä miettiä, millaisia muutoksia on tehtävä uusiin valtion tukisääntöihin vuoden 2022 jälkeen. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos edustaja Krasnodevski ja sitten viimeisenä Guen varjoesittelijä herra Georgios Georgiou. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän esittelijää sitä tämän ilmaisi valmiutensa todella nyt pyrkiä ratkaisemaan tämä hyvin vaikea ongelma. Kun ajatellaan tavoitteitamme ilmastopolitiikan alalla, niin energian energianvarastoinnin kautta niillä on hyvä mahdollisuus toteutua. Valitettavasti kuitenkaan kun ajatellaan hyvin vakavia ilmastokatastrofeja, joten kuten kuivuutta, tulvia, niin kyllä tarvitaan sellaista energiaa, jonka hiilidioksidipäästöt ovat vähäiset. Ja tätä varten tarvitaan uusiutuvia energialähteitä. Tällä hetkellä äh, vaikuttaisi siltä, että tarvitaan todella toimenpiteitä eikä vain sana helinää. Energia on äh, yhteistä hyvää ja tavoitteena täytyy olla sellainen energian varastointi, että Äh, energian toimitusvarmuus tehostuu ja energiaköyhyyttä voidaan torjua entistä tehokkaammin. Mielestäni on välttämätöntä, että kaikki kansalaiset ähm, saavat käyttöönsä uutta uusinta teknologiaa energian varastoinnin alalla. Minun mielestäni Euroopan unionin on jäsenvaltioita tuettava, jotta nämä saavat rakennettua varastointiinfrastruktuuria. Lopuksi maakaasusta. Kyse on siirtymävaiheen polttoaineesta, jota tarvitaan siihen asti, että on mahdollista aivan täysin turvautua uusiutuviin energianlähteisiin. Ja tämä on se suunta, että nämä ovat niitä ajatuksia, joihin me pohjaamme sitten tulevat tarkistuksemme. Ja iloitsemme kovasti jo yhteistyöstä, rakentavasta sellaisesta esittelijä- ja varjoesittelijöiden kanssa, jotta saadaan hyvä mietintö. Kiitos. Or intervention. Kiitoksia oikein paljon, herra Giorgio. Nyt meillä on neljä minuutin puheenvuoroa kollegoilta, viisi ja sitten puheenvuorossa saa komissio ja sitten lopuksi tietenkin esittelijämme edustaja Gamon. Aloitan herra Pekkarisesta. Thank you very much. Uh, two issues. Uh, Kiitoksia. Kaksi asiaa. Akut ja sitten äh, hiilen talteenotto ja varastointi. Me olemme paljon riippuvaisia Kiinasta, me olemme myös riippuvaisia raaka-aineista, myös Kongon demokraattisesta tasavallasta ja myös Kiinasta. Esimerkiksi Kongossa tuotetaan yli 60 prosenttia koboltista, joka on hyvin tärkeää raaka-aineena – Komissio on tuottanut toimintaohjelma, joka on ensimmäinen askel suunnan muuttamiseksi, mutta me tarvitsemme paljon uutta toimintaa tässä suhteessa. Ja toivon todellakin, että komissio on aktiivisempi kuin mitä se on tähän mennessä ollut. Ja sitten CCS, hiilen varast- talteenotto ja varastointi. Me kuvittelemme, että se voisi olla vastaus moniin ongelmiin, mutta se ei ole ollut sitä. Mutta nyt kun hinta, hiilidioksidipäästötonnin hinta on suunnilleen 25-30 euroa tonnilta. Olen ymmärtänyt, että se voisi olla muutaman vuoden päästä mahdollista luoda tai rakentaa tällainen hiilen talteenotto- ja varastointiteknologia. Tässä mielessä on hyvin tärkeää, että, että kun me rakennamme Horisan ohjelmia, että me käytämme rahaa myös tähän, tähän teknologiaan. Se on mahdollista, että se auttaa meitä e, eli muutaman vuosikymmenen aikana, tai siis pitkällä aikavälillä. Ja, mutta sanotaanpa, seuraavan 20-30 vuoden päästä on hyvin tärkeää, että kehitetään myös tätä teknologiaa. Minä toivon, että tämä oma aloite mietintö voi löytää uusia ideoita ja viedä niitä eteenpäin yhdessä valiokunnan kanssa ja myös komission kanssa. Uh, Kiitos oikein paljon. Meillä on itse asiassa kuusi kollegaa, jotka haluaisivat puheenvuoron. Seuraavaksi edustaja Kumpula-Natri. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Tämä kuulostaa siltä, että siitä tulee hyvä oma-aloitemietintö, laaja, ja sitten ehkä vaikeus onkin tiivistää sitä. Me tiedämme hyvin paljon akuista, hyvin paljon hyvää työtä Sefcovic teki viime kaudella, ja hän vieläkin jatkaa tätä hyvää strategiaa. Meidän on todella luotava ekosysteemi Euroopassa. Meillä on kaivoksia, joita ei käytetä. Sen sijaan käytämme materiaalit, jotka tulevat Aasiasta tai Kongosta. Me tuotamme vain kolme prosenttia prosenttia akuista eh, ja 90 prosenttia tuodaan Aasiasta. Meillä on mahdollisuus eh, luoda järjestelmä, joka on kestävä kaivoksesta kierrätykseen asti ja eh, näistä kierrätetyistä aineista tulee raaka-ainetta, kun kiertotalous on tärkeä tässä yhteydessä. Tällä mietinnöllä merkitystä meidän pitäisi todella TEN-E-järjestelmän uudistusta painostaa. Voimmeko tukea tätä. Ja sitten tutkimusta on tehtävä, ei vain akkuteknologia, vaan erilaisia materiaaleja. Aina ajattelemme, että veden lämmittäminen on paras, mutta nuoret tutkijat tutkivat aineita, joka pystyisi paremmin pitämään lämpöä kuin vesi. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Puhner. Vielen Dank. Kiitos. Minä haluaisin puheenvuorossani keskittyä näihin suuriin varastoihin, esimerkiksi verkon vakauttaminen tai teollisuuden tarpeet. Energiatiheyden ja varastointikapasiteetin vuoksi mahdollinen on yksinomaan kemiallinen varastointi. Ja tässä on puhuttu erityisesti vedestä, vedystä energian lähteenä ja toteaisin, että elektrolyysissä syntyy paitsi vetyä myös äh, muita elektrolyyttisiä prosesseja, joten älkäämme yksinomaan keskittykö vetyyn. Toinen äh, merkittävä huomio on se, että meidän täytyy työskennellä äh, eri sektorien rajat ylittäen, kun ajatellaan elektrolyysiä, niin tehokkuus siitä, että tuotetaan sähkö, varastoidaan se ja otetaan se käyttöön, on yli 60 prosenttia. Tämä on parempi teho kuin esimerkiksi ydinvoimaloissa. Ja tämä menettely toimii ennen kaikkea, kun se yhdistetään esimerkiksi terästeollisuuden vedyn tarpeeseen, koska näin saadaan ilmaiseksi tätä mahdollisesti tarvittavaa kattavaa kuumaa höyryä. Eli minä vetoan, että ajatellaan sektorirajat ylittäen. Kiitos. Kiitoksia herra Buchner. Seuraavaksi edustaja Kohuutta SNDstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Puolaa. Tämä on erittäin tärkeä energiahanke ja myöskin Asukkaiden ääni on erittäin tärkeä. Slesiassa ei ole kovinkaan pitkää perinnettä väestön kuulemisessa, energiahankkeissa. Minä toivon, että nämä hankkeet, joita rahoitetaan vihreän kehityksen sopimuksen puitteissa, niissä huomioidaan myös asukkaiden ääni väestöä on kuultava ja on annettava heille toive puhtaasta ilmasta myös tuleville sukupolville. Kiitoksia edustaja Nika. Uh, I like to... Kiitos paljon. Ehkäpä nyt puhun romaniaa. Uh... On erittäin tärkeää, että puhumme energiavarastoinnista, koska tähän mennessä siitä uh, Eh, on pidetty tällaisena tabuaiheena. Nyt eh, me kaikki tiedämme, että ilman kunnollista teknologiaa ja varastointikapasiteettia emme saa aikaan vihreän kehityksen sopimusta, emme hiilivapautta, emme voi puhua monistakaan eh, tärkeistä asiasta. Toinen asia on se, että nykyisillä teknologioilla energiavarastoinnista vain prosentti on muuta kuin Mm, veteen liittyvää. 99 prosenttia varastointa kapasiteetista perustuu siihen. Joten mikä on ö, lopputulos? Meidän on monipuolistettava varastointi kapasiteettia. Pitää olla vaihtoehtoisia lähteitä, joita voidaan ö, kehittää ö, suureksi, jotka ovat hinnaltaan hinnoiltaan edullisia ja meidän on löydettävä operator, operaattoreita, jotka haluavat investoida näihin varastointimahdollisuuksiin. Horisontti Euroopan on nyt investoitava massiivisesti niihin teknologioihin, jotka voivat todella tuoda ratkaisun varastoinnissa – akut eivät enää ole ainoa ratkaisu, eivätkä välttämättä pitkän aikavälin ratkaisu. Kyllä, vedystä puhuttiin, vety on yksi merkittävimmistä ratkaisusta, mutta muitakin ratkaisuja on. Joitakin emme vielä tänään ajattele, koska ne ovat kalliita, mutta kallis ei tarkoita mahdotonta. Se tarkoittaa vain sitä, että hinnan on laskettava. Kiitoksia. Kiitos edustaja Nika ja sitten herra Eler EPP-ryhmästä. No kyllähän täällä jo paljon on äh, sanottu eri teknologioiden eduista ja äh, haitoista. Mietinnön ongelmana tulee varmaankin olemaan se, että tässä ei voi vain luetella erillisiä varastointiteknologioita yksi toisensa jälkeen, vaan täytyy myös pohtia niiden äh, käyttökelpoisuutta. Ja täällä on jo puhuttukin siitä, onko asia myös osa teollisuusstrategiaa Tämä voi ehkä tuntua hiukan kivulialta joidenkin korvissa tällä, että aina puhutaan teknologioista, mutta sitten jäsenvaltioissa huomataan, että vaikka täällä mielellään jotkut puhuvatkin teknologioista, niin samalla sitten estetään nämä sääntelypuitteet varastointiteknologioille, kun ajatellaan esimerkiksi ihan klassisia mahdollisuuksia varastointiin, niin mm, sitten aina on tällainen vastaliike, joka haluaa sen estää. Eli nämä kaksi ulottuvuutta täytyy yhdistää toisiinsa. E, teollisuuspoliittinen konsepti on nivottava yhteen energiavarastoinnin kanssa. Eihän tässä muuten ole mitään mieltä, jos ajatellaan nyt vaikkapa tuota vetyä, ja jos se suljetaan esimerkiksi liikkuvuusalan äh, ulkopuolelle. Eli äh, kyllä ähm, vety kaipaa äh, liikennettä markkinoikseen, jotta sitä kannattaa tuottaa kylliksi. Eli kyllä tässä täytyy ajatella tätä koko arvoketjua. Ja pu- täytyy puhua suoraan siitä, että pääongelma on se, että jäsenvaltioissa energian varastointia vastustetaan monella tavalla ja monista syistä, joten tästä tekstistä ei saa tulla mitään toiveikasta luettelua, joka sitten katuomaan mahdottomuutensa. Kiitos. The last two intervention, Mr. Kiitos herra Eiler ja sitten edustaja Casales. Eh, bueno, Kiitos puheenjohtaja aivan ensiksi toteaisin, että niin äh, äh, esittelijällä kuin meidän varjoesittelijällämme Nilsilläkin niin asiat ovat tässä kyllä oikein selkeästi mielessä ja tässä pyritään nyt hiilestä luopumiseen ja meidän täytyy käyttää uusiutuvien energialähteiden kaikkea potentiaalia, joka olemassa on. Tässä ensinnäkin tarvitaan hyvät liityntäyhteydet, jotta päästään toivottavaan tilanteeseen. Itse tulen Galisiasta Espanjassa ja välillä aurinko paistaa, välillä ei, mutta meidän täytyy todella saada koko Eurooppa verkottumaan niin, että nämä eri osat nivoutuvat äh, saumattomasti yhteen. Ja tähän tarvitaan tietenkin varastointia. Kun puhutaan vaikkapa aurinkovoimasta äh, monissa maissa, äh, aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet huomattavasti, kun niiden suosio on lisääntynyt, mutta älkäämme unohtako myöskään teollisuuttamme, kun tätä teknologiaa tulee, niin täytyy muistaa, että että meidän teollisuutemmehan on se taho, joka sitten toteuttaa kaikki nämä meidän äh, pyrkimyksemme. Muuten akut valmistetaan jatkossakin Kiinassa. Eli äh, kiitoksia esittelijälle ja iloitse yhteistyöstä. Sitten lopuksi edustaja Grudler Renewsta. Kiitos puheenjohtaja, kiitos eh, esittelijälle hänen tekemästään työstä. Eh, todella monet näistä teknologioista eivät ole vielä kypsiä, jotta niitä voitaisiin käyttää todelliseen varastointiin. Tässä tarvitaan ensin innovaatioita ja sitten on tarkasteltava kaikki mahdolliset eh, toimintatavat. Ja tämä voi tapahtua ainoastaan Euroopan laajuisesti. Eli meidän täytyy luoda sellainen menettelytapa ja strategia komission kannalta, että että esimerkiksi sellainen akkustrategia, jossa mukana ovat innovaatiot, esimerkiksi uudet ionipatterut, jotka eivät käytä litiumia, taikka tällaiset tai muut innovatiiviset akku mahdollisuudet. Samoin sitten vedyn käyttö myös. Ja näin kaikkien Euroopan maiden on tehtävä yhte- yhteistyötä, jotta saadaan tällainen aukoton ketju aikaan. Äh, viime viikolla, kun me olimme Strasburgissa, äh, komissio itse asiassa järjesti asiantuntijakuulemisen tästä aiheesta, mutta me emme paikalle päässeet ja sitten esimerkiksi varastointi tarvitsee myös tilaa. Tämä kuulostaa ehkä äh, vähän, äh, vähän naivilta, mutta ajatellaan nyt vaikkapa, vaikkapa näitä aurinkopaneeleja ja niiden äh, vaatimaa varastointia. Tässä tarvitaan myös sitten ihan tila. Tai ajatellaan vaikkapa avaruutta, voitaisiinko aurinkoenergiaa varastoida avaruudessa, sitten kun ajatellaan maailman lentoliikennettä, vaikka vaikkapa, eikö voitaisi ajatella todella näitä asioita äärimmäisen kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon paitsi maapallo, myös avaruus sen ympärillä. Kiitoksia. No niin, me aloitamme ihan hetken kuluttua keskustelumme avaruudesta ja ehkäpä tuossa keskustelussa voidaan palata sitten myös tähän energian varastointiin. Sitten Stefan Mosar, joka tulee Eh, energiaa pääosastolta. Kolme minuuttia puheaikaa korkeinta, olkaa hyvä. Kiitoksia. Arvoisat jäsenet, Rua Gabon, olen iloinen vuonna silloin täällä. Me pitämme komissiossa hyvin tärkeänä tätä mietintöä tästä aiheesta miten meidän pitää jatkaa ja mihin meidän pitää keskittyä ja missä me voimme parantaa tilannetta. On selvää, että, että että, että äh, Green Deal-paketti on pohja, mutta meidän täytyy tehdä enemmän. Meidän täytyy nähdä tätä osana tätä vihreän kehityksen ohjelmaa koko unionissa. Meidän pitää nostaa kunnianhimomme tasoa. Ja äh, tämä on Tämä on tärkeä väline äh, tämän energiatuotannon ja varmuuden turvaamiseksi, näin on monikin täällä sanonut, meidän täytyy työskennellä markkinoiden pohjalta, mutta markkinoiden tarvitsevat tukea Eh, eh, eh, hyvin toimivilta, toimivilta sääntelypuitteista, mutta myös jäsenvaltioilta. Jäsenvaltiot ovat keskeisessä asemassa tässä, kun ajatellaan kansallista energiapaneelia, jotta voitaisiin parantaa niiden sääntöä varastoimiseksi ja määritellä, miten paljon tarvitaan kansallisessa tilanteessa, niin kuin mainittiin useassakin puheenvuorossa, tilanne ei ole sama kaikissa jäsenvaltioissa. On hyvin erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia ihan maantieteellisistä syistäkin johtuen ja omista resursseista johtuen. Ja tästä syystä jäsenvaltioiden täytyy kantaa tietty vastuunsa tässä. Ja meidän täytyy myös antaa kansallisen tason tukea. Meillä on Euroopan tason tuki, niin kuin Horizon ja 2020, ja myös TEN-E-infrastruktuuriprojekteissa, e, e, mutta me tarvitsemme tukea myös kansallisilta, kansallisella tasolla. Meidän täytyy saada lisää välineitä, jotta voitaisiin paremmin ennakoida, mitä voidaan tehdä. Me tarvitsemme teknologian kannalta neutraali lähestymistapa, niin kuin ei ole mahdollista, että nyt vaan poimittaisiin tiettyä teknologiaa ikään kuin voittajina, vaan me tarvitsemme strategisen lähestymistavan, jotta näkisimme esteet, jotta voisimme sitten mahdollistaa kaikille toimijoille, markkinoilla ja kansalaisille, että ne pystyvät, pystyvät menemään eteenpäin ja, me, ja, ja voitais, jotta voitaisiin löytää parhaat ratkaisut eri tilanteissa, eri tarpeisiin. Kuten mainittiin, täytyy olla myös hyvin vahvaa yhteistyötä rajat ylittävällä tasolla. Euroopassa meidän täytyy jakaa resursseja. Meidän täytyy tässä suhteessa tehdä tarkkoja arvioita myös energian tuotannosta ja sitten miten voitaisiin varastoida ja että miten voidaan parhaalla tavalla käyttää uusiutuvia energialähteitä, jotta voitaisiin taata kokonaisvaltainen energiantuotannon turvallisuus ja silloin kun ollaan siirtymässä kohti hiilineutraalia e-, e-, Eurooppaa. Ja tällä, tällä, tältä osin haluan kiittää ja odotamme hyvää yhteistyötä teidän kanssanne. Mekin komissiossa tutkimme asiaa konsulttion avulla ja pyrimme tekemään suosituksia. Ja tämä tulee olemaan osa meidän älykkää teknologian strategiaa, joita komissio saa valmiiksi tämän vuoden puolivälissä. Kiitoksia so much, Mr. Moser, and now, uh, of course, uh, our rapporteur to... Kiitoksia, herra Moser, ja nyt sitten esittelijämme voi vastata ja tehdä päätelmänsä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoitani heidän ehdotuksistaan. Haluaisin kiittää herra Mooseria hänen kommenteistaan. Toivon, että että voimme tutkimuksen tulokset ottaa mukaan tähän mietintöön, koska on erittäin tärkeää, että meillä on yleiskuva eri kapasiteeteista, joita on jo eri maissa. Ja haluaisin aluksi kommentoida muutamia asioita pysyäkseni ajassa ja mm, teen sen saksaksi kollega Eilerille. Tämän ei tietenkään pitäisi olla mikään lista erilaista teknologiasta. Olen täysin samaa mieltä kanssanne, mutta meidän on tunnustettava, että on jo joitakin, jotka ovat markkinakäytössä. Mainitsittekin joitakin, esimerkiksi nämä pumppu varastot ja olen sitä mieltä, että on vaikea joskus käsitellä näitä protesteja myös Itävallassa, kun on kyse suurista rakennushankkeista. Kuitenkin haluaisin, että politiikka ottaisi kansalaiset hyvin mukaan, koska meillä on myös muita esimerkkejä Euroopassa, jossa tällaiset suuret hankkeet etenevät paljon paremmin. Esimerkiksi Sveitsi, se ei ole EU-maa, mutta siellä käsitellään tällaisia rakennushankkeita täysin toisin. Siellä tehdään yhteistyötä väestön kanssa ja selitetään, millaisia yhteyksiä asioilla on. Ja tämä argumentti energia-alan muutoksesta on tärkeää. On tärkeää eh, siellä, eh, jossa on ylipäätänsä tämä eh, luksusmahdollisuus rakentaa tällaisia pumppuvarastoja, niin silloin on tärkeää myös käyttää näitä mahdollisuuksia, mutta katsoa myös tehokkuutta eikä niinkään luoda pieniä voimalaitoksia, vaan pitäisi varmistaa, että saadaan aikaan tehokkaita hankkeita. Ja kyllä mielestäni meidän pitää pystyä sanomaan, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta saamme aikaan hyvän ratkaisun. Ja pitäisi antaa myös hyvä kokonaiskuva olemassa olevista teknologioista, koska niillä on erilaisia haasteita. Täällä on useaan otteeseen jo sanottu, että eri jäsenvaltioissa on erilaiset eh, olosuhteet ja siksi on käytettävä erilaisia teknologioita. Mielestäni eh, tämä ehdotus eh, pohtia, miten tämä sopii teollisen strategiaan, on hyvä ajatus ja olisi oikein hyvä, jos voisitte siihen vaikuttaa. Se voisi olla kiinnostavaa. Herra Buhnerilla haluaisin sanoa, että ei, tarkoitus ei ole rajoittaa tätä mitenkään vetyyn. Olen täysin samaa mieltä kanssanne ja olisin erittäin iloinen, jos kommentoisitte tätä. Ja myöskin tämä alarajat ylittävä toiminta on tärkeää. Korostan myös tätä. En halua tätä jättää pois. Se on tärkeä osa ja sitten saksaksi haluaisin Rovan Limalle vielä sanoa, kyllä minä ymmärrän, että huoltovarmuus on valtaisa aihe ja se on myös asia, jossa kansalaisten on otettava mukaan. Kyllä meidän on kannettava vastuumme, mutta se on mahdollista ja juuri siksihän me puhumme aiheesta. Huoltovarmuus liittyy erittäin läheisesti energiavarastointiin ja vaikka monilla aloilla tämä muutos ei ole ollut vielä tehokasta, niin siksihän me olemme täällä. Haluamme tehdä sitä tehokkaampaa. Ja kyllä, pumppuvoimalaitoksia ja kaukolämpöä on myös Saksassa. Ja sitten englanniksi vielä, koska muuten <laughs> asiat menevät sekaisin päässäni. Kollegoilleni haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja myöskin hyvin asiantuntevia avustajia ja asiantuntijoita, jotka tulivat ensimmäiseen varjoesittelyyn kokoukseen, joka meillä oli viikko sitten. Haluan kiittää teitä teidän panoksestanne. On tärkeää, että parlamenttina meillä on yhteinen lähestymistapa ja että yhdessä selvästi tuemme tätä asiaa ja että korostamme, kuinka tärkeää tämä on energiamurroksen täydentämiseksi. En minä oikeastaan paljon enempää haluakaan sanoa. Tämä on nyt ensi, meillä oli tämä ensimmäinen kokous, joka oli erittäin rakentava ja toivon, että voimme jatkaa työtä samalla tavalla. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos työstäni, Kiitos kaikille kollegoille, jotka osallistuivat keskusteluun. Tietenkin jatkamme, kun keskustelemme mietinnöstä. Tänään meillä oli ensimmäinen keskustelu. Energian varastoinnista siirrymme nyt avaruuteen mm, ja osan meidän käytäntöömme kutsua ITRE-valiokuntaan kaikki virastot, jotka kuuluvat meidän toimivaltuuksimme kutsun tämän, toivotan tervetulleeksi herra Carlo Zorideksen, joka on GSAn, GNSS-viraston johtaja. Valitettavasti herra Wörner, Euroopan avaruusvirastosta Esasta ei päässyt paikalle, mutta me sovimme, että aiomme kutsua hänet johonkin seuraavista kokouksista helmikuuhun tai maaliskuun kokoukseen, mutta herra Desdorides on täällä ja me käymme keskustelua hänen kanssaan, koska meillä on vain yksi virusta, niin ehdotan, että että keskustelu rajataan tuntiin, koska kello 13.30 tapaamme varapuheenjohtaja Vestagerin ja meillä on erittäin mielenkiintoinen keskustelu, joten pyytäisin, että ne kollegat, jotka lähtevät salista, tekisivät sen mahdollisimman hiljaisesti. Ja herra Destorides, hän nyt esittelee äh, GSA sen toiminnan ja miten se on järjestäytynyt, mutta äh, eli Aluksi haluan kertoa, että tästä Galileon toimintahäiriöstä emme aio tänään puhua, koska meillä on erityissäännöt sen suhteen. Tästä asiasta keskustellaan erikseen toisessa vaiheessa, todennäköisesti 18. helmikuuta. Eli herra Des Dorides, meillä on nyt tällainen järjestely, että te voitte puhua ensin 10 minuuttia, kertoa virastosta, sen prioriteeteista, sen haasteista kertoa näkemyksistänne liittyen prioriteettiaiheisiin ja sitten koordinaattorit, varakoordinaattorit ja muut kiinnostuneet kollegat saavat puheenvuoron, tietenkin myös herra Salini. Ja sitten lopuksi herra Destorides voi vastata ja kommentoida, jos meillä on aikaa ja jos komissio on paikalla ja jos komissio on kiinnostunut puhumaan, niin sitten sitten kollegojen puheenvuoron jälkeen annan komissiolle myös puheenvuoron. Ja nyt annan puheenvuoron herra Des Doridekselle. Kiitän häntä siitä, että hän on täällä tänään ja pyytäisin häntä esittelemään viraston toiminnan. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja ja oikein hyvää aamupäivää teille kaikille. Kiitän tilaisuudesta puhua teille tänään Euroopan GNSS-viraston puolesta ja ylipäätään avaruuspolitiikasta. Kolme pääasiaa. Ensin kerron teille hieman virastosta ja sen saavutuksista. Sitten puhun siitä, mitä uutta uusi asetus tuo mukanaan. Sehän astuu voimaan ensi vuoden tammikuun alussa. Se on GSA ja GNSS koskeva uusi asetus ja sitten puhun markkinoista, siitä missä mennään ja mitä tässä ehkä tulevaisuudessa on tulossa. Ensin mm, GSAsta kyse on äh, virastosta, joka on kasvanut nopeasti viimeisten 8-9 vuoden aikana. Nyt tänään meitä on noin 200 virkamiestä, henkilökunnan edustajaa, paitsi Prahassa päämajassamme, missä luonnollisesti suuri enemmistö äh, meistä toimii, mutta meillä on myös operatiivisia keskuksia lähellä Pariisia, Madridissa, Alankomaissa ja yksi operatiivinen keskus Tuluusissa. Kaksi operatiivista keskusta toimivat erityisesti turvallisuusvalvonta alalla. Näin valvotaan järjestelmän turvallisuutta ja haluan korostaa tässä, että meidän työntekijämme toimivat 24 tuntia vuorokaudessa näissä valvontatehtävissä. Viraston kaksi päätehtävää ovat ensinnäkin palvelun tarjoaminen EGNOSille, joka on alueellinen järjestelmä. Alueellisella tarkoitetaan Eurooppaa. Näin Äh, erityisesti äh, siviililmailun äh, GPS-järjestelmiä tuetaan ja sitten palvellaan Galileoa vuoden 2017 alusta alkaen on ollut näin. Ja paras tapa kuvailla teille näiden näistä tuloksista on varmaankin kertoa teille markkinatilanteesta Egnosin suhteen siitä asti, kun huhtikuussa 2011 se on toiminut operatiivisesti, eli vähän alle yhdeksän vuotta, niin nyt meillä on yli 50 prosenttia Euroopassa näistä kiitoradoista eh, hoidetaan EGNOSin kautta. Eh, Airbus ja Boeing eli lentokonevalmistajat eh, tarjoavat Espasin eli EGNOSin ohjelmistoa uusissa lentokonemalleissaan. Eli yli 350 lentokenttää kautta Euroopan hyötyy tästä uudesta teknologiasta. Teknologiasta, jota välillä kuvaillaan ehkä kaikkein merkittävimpänä siitä alkaen, kun on perustettu tutkajärjestelmät tai keksitty tutkajärjestelmät. Ja tosiaan virasto on saanut Galileon palvelun hoitakseen nyt kolme vuotta sitten ja olemme saavuttaneet yli miljardi laitetta, ennen kaikkea älypuhelimia, jotka nyt ovat yhteen sopivia Galileon kanssa. Ja tämä kyllä kertoo teille siitä, mikä merkittävä menestystarina Galileo on viime vuosien aikana ollut. Ja nämä luvut ovat ehkä jopa korkeampia kuin mitä kolme-neljä vuotta sitten odotimme. Mitä tähän merkittävään menestykseen sitten liittyy? Mistä sitä on kiittäminen? No ensinnäkin toiminta on oikein hyvä, siis tämä on erittäin tehokas palvelu ja tarjoaa enemmän ja muuta kuin muut maailmalla tarjolla olevat navigaatiojärjestelmät, mutta erityisesti viraston toiminta on tässä takana. Ei riitä, että signaalit kulkevat avaruudessa. Keskeistä tässä on ollut se, että ollaan yhteydessä käyttäjiin, kuluttajiin, ja tämä on hyvin tärkeä ulottuvuus. Siis me rakennamme siltoja kohti kuluttajia, haluamme ymmärtää heitä, heidän tarpeitaan ja auttaa heitä päätöksenteossa. Ja tosiaan kun sanoin, että miljardi laitetta, niin tämä luonnollisesti valmistajilta vaatii investointeja. Ja tämä on tietenkin paras vastaus kysymykseen siitä, miksi Galileo. Eli ilmeistä on, että yritykset ovat nähneet, että Galileo tarjoaa mahdollisuuden niiden kilpailukyvyn vahvistamiseen markkinoilla. Ja se on lähestynyt näitä yrityksiä, kuullut niitä, ymmärtänyt niiden tarpeet ja on toteutettu testejä eri laitteiden kanssa. Ja kun mahdollista, olemme myös pyrkineet taloudellisesti tukemaan näitä laitevalmistajia markkinoille pääsyssä. Ja paras numerotieto näiltä osin on varmaankin seuraava. Ehkä tiedätte, että virasto vuosittain julkaisee markkinakertomuksen ja siitä on tullut maailmanlaajuinen viitekertomus hyvin nopeasti. Se löytyy meidän kotisivultamme ilmaiseksi luonnollisesti. Ja ensimmäisten sadan päivän aikana kertomuksen julkaisemisen jälkeen olemme saaneet yli 10 000 latausta maailmanlaajuisesti ja tämä kyllä kertoo teille siitä suuresta mielenkiinnosta, kuinka suurta mielenkiintoa meidän tietotaitomme todella on herättänyt. Seuraavaksi muutama sana turvallisuusulottuvuudesta, joka on merkittävä. Öö, GNSS-ohjelmalle. No, signaali on salattu, öö, varattu öö, institutionaalisille käyttäjille, kuten esimerkiksi puolustusalalle – mutta tämän lisäksi turvallisuudesta on tullut yhä tärkeämpi eh, kaikkien kaupallisten järjestelmien suhteen, koska kyberturva, no, kyberturvallisuus on yksi eh, suuntaus tässä, mutta järjestelmä, joka on nyt eh, niin syvällä meidän elämässämme nykyään mukana, että se on ihan keskeinen. Vastikäinen analyysimme osoitti, että noin 10 prosenttia Euroopan BKTstä jollain tavalla liittyy maantieteelliseen paikallistamiseen. Sitten halusin puhua asetuksesta, uudesta asetuksesta, joka tulee astumaan voimaan ensi vuoden alussa. Tavoitteena on todella luoda kattava lainsäädäntöpuite kaikille Euroopan unionin avaruusohjelmille. Ja ehkä muutama sana vielä, miksi tämä on niin kovin tärkeää GSAlle. Kun arvioidaan sitä kokemusta, jota viime vuosina on saatu muista ohjelmista, niin ensinnäkin keskittyminen yksinomaan navigaatioon on tässä GSAssa nyt ikään kuin hävinnyt hiukan taka-alalle. Siitä on tulossa avaruusvirasto, niin kuin Kopernikus tai ESA. Tämä on tärkeää, koska Eurooppa hyötyy siitä kokemuksesta, jota virasto on kerännyt ai, vuosien mittaan, ajan mittaan mittaan myös turvallisuusalalla. Näin ollen meidän markkinaosuutemme on todella merkittävästi kasvanut. Muutama sana sitten voimavaroista. Pääasiallinen ehkä voisin aloittaa näistä massamarkkinoista, siis älypuhelimista lähinnä. Yli 30 merkkiä, maailman tunnetuimpia älypuhelinmerkkejä ovat luoneet tai luomassa yhteensopivuuden Galileon kanssa. Eli siitä on tulossa maailmanlaajuinen standardi. Eli teidän kaikissa uusissa puhelimissanne on Galileo sisällä. Sitten ajoneuvot. 25 automerkkiä ovat uusiin malleihinsa, uusiin autoihin ottamassa käyttöön Galileo satelliittipaikannusjärjestelmän. Tämä liittyy asetukseen, joka astui voimaan 2017 huhtikuussa, mutta voisi mennä pidemmällekin ja todeta, että kaikki uudet tulevat itseohjautuvat ajoneuvot, joita testataan, ja me teemme testejä kaikkien suurten autovalmistajien kanssa, niin Galileo tulee olemaan näissä mukana. Ihan Muutama viikko sitten Kompienissa testasimme itse ohjautuvaa ajoneuvoa, joka käytti Galileoa automaatiotasolla neljä, neljä viidestä. Ja alalla on todella suurta, suurta ää, mielenkiintoa Galileo ja Egnosia kohtaan. No niin, ilmailualasta jo kerroinkin. Äh, EGNOS äh, on saanut aikaa läpimurren, murron. Ja myös sitten alalla, joka todella kukoistaa tällä hetkellä jo yli 150 äh, vastaanottaja laitetta 35 valmistajalta käyttää Egnosia tai Galileoa. Sitten rautatiealalla. Rautatiealalla tänä päivänä Euroopassa yli 40 000 ajoneuvoa käyttää Galileoa hallintojärjestelmässään. Ja näin Galileo ja EGNOS ovat käytössä rautatie merkinhaantojärjestelmissä ja Tämä rautatieala on nyt ala, joka ei yleensä e, pidä innovaatioista. E, sirpaloituminen on hyvin merkittävää ja me yritämme nyt näitä esteitä tässä sitten ylittää. E, Päätä tässä juuri puheenvuoroni pari numerotietoa vielä. Vesiliikenteen alalta 20 prosenttia aluksista käyttää Galileoa ja, kaksi, ja Egnosia maailmanlaajuisesti ja eurooppalaisista aluksista 90 prosenttia. Toivon, että nämä tiedot antoivat teille nyt tietoa siitä, miten suuri menestystarina Galileo ja Egnos ovat olleet. Kiitos. Clear, concrete. Kiitoksia herra Destorides. Hyvin selvä, konkreettinen puheenvuoro, paljon hyödyllistä tietoa, erittäin mielenkiintoisia numerotietoja ja konkreettista konkreettisia esimerkkejä. Kiitoksia tästä esityksestä. Nyt sitten mahdollisuus puheenvuoroihin, kommentteihin ja kysymyksiin. Aloitan koordinaattoreista ja varakoordinaattoreista, sitten herra Salin ja sitten kaikki muut kollegat, jotka haluavat puheenvuoron ja ovat kiinnostuneita ja sitten näyttäkää, niin sihteeristö tekee listan. EPPn koordinaattori Eiler. Herra edustaja Salini tulee puhumaan. Thank you. Please, we start with Mr. then... No, aloitetaan herra Salinista. Herra Salin on avaruusohjelma esittelijä, jonka parlamentti hyväksyi huhtikuussa. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin kiittää herra Destorideksiä, koska hän myös päättää kautensa GSAn pääjohtajana. Kiitoksia tästä erinomaisesta työstä. Uskon, että meillä on paljon haasteita edessämme, mutta nyt me keskustelemme budjetista ja haluaisinkin aloittaa rahasta. Ensinnäkin me tiedämme, että Yhdysvallat päätti investoida 22,6 miljardia ainoastaan vuonna 2020 avaruusohjelmaan. Me yritämme puolustaa tätä meidän ehdotustamme 16 miljardia seitsemälle vuodelle. Ilman investointeja emme pysty puhumaan avaruushankkeista Euroopassa tulevaisuudessa. ESAn päätös 14,5 miljardin budjetista kolmelle vuodelle on hyvä uutinen meille, mutta se ei riitä. Meidän Euroopan unionina on päätettävä, mutta erityisesti GS on, on tulevaisuudessa saatava hyvä budjetti, jotta voidaan investoida ja ylläpitää Galileo ja Kopernikusta, jotka ovat perinteisiä ohjelmia, mutta jotta voidaan myös investoida uusiin ö, ohjelmiin, kuten Golfsatcomiin, saahan kuten sanoitte. Jotta voimme tämän tuloksen saada aikaan, meidän on Eurooppana puhuttava yhdellä äänellä. Tämä ei ole niin helppoa. Me tiedämme, että meillä on erilaisia lähestymistapoja Euroopan unionissa. Jotkut maat, niillä on tällainen puolustukseen keskittyvä lähestymistapa. Toisilla jäsenvaltioilla on äh, siviilikäyttöön suuntaava lähestymistapa, mutta myös kun puhumme hallinnoinnista, siitä puhumme viime kaudella, yritimme saada aikaan yhteisen tavan toimia. Meidän täytyi kovasti tehdä työtä budjettineuvottelujen viime vaiheessa ja myös saattaa päätökseen tämä keskustelu hallinnosta, koska meillä on vielä monia asioita, jotka ovat auki. Mutta olen optimistinen, koska Euroopan parlamentissa meillä on todellinen hyvä ö, yhteinen tapa käsitellä avaruusasioita. Sitten toiseksi ö, konkreettisesti, mikä on avaruusasioissa erityisesti haasteena. Minun mielestäni tämähän on ITRE ja meidän aiheemme on teollisuus. Mielestäni meidän aiheemme on alavirrassa tässä uudella kaudella. Me saamme hyvin paljon kysymyksiä kansalaisilta ja voimme yrittää jotenkin räätälöidä vastauksen näihin kansalaisten kysymyksiin. On harmillista, että usein kansalaisemme sanovat, että GPS on esimerkiksi Galileon tarjoama palvelu. Meidän on investoitava myös kommunikaatioon ja tiedotukseen, koska se ei ole ainoastaan tapa tiedottaa, vaan se on tapa luoda todellinen demokratia. Se on myös tärkeää geopoliittisesti, koska jos minun kansalaiseni eivät tiedä, että minä investoin heidän puolestaan, niin silloin on vaikea heidän valita Eurooppa myös silloin, kun he äänestävät. Tämä on meidän haasteemme. Meillä on toinenkin aihe. Meillä on paljon aiheita. Meillä on paljon yhteyksiä avaruusohjelman ja monien muiden tärkeiden ohjelmien välillä, kuten esimerkiksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Avaruusohjelma on erittäin tärkeä, jotta eh, vihreän kehityksen ohjelma onnistuu. Kopernikuksessa on paljon välineitä eh, sen parantamiseksi. Sitten digitaalinen agenda ilman niitä tuloksia, joita saamme avaruusohjelmasta vaarana on se, että eh, vihreän kehityksen ohjelma tai eh, digitaalinen ohjelma eh, ovat pelkkiä iskulauseita, eivätkä toimivia. Meidän on parannettava kykyämme luoda yhteyksiä eri ohjelmien välillä ja sitten kansainvälinen yhteistyö lopuksi. Viime kaudella meillä oli erityinen kohta Horisontti 2020, joka oli erityisesti osoitettu avaruustoimille, mutta nyt Horisontti Euroopassa meillä ei ole budjettikohtaa sille. Minun mielestäni tämä on virhe, koska kun sijoittaja kolmannesta maasta Euroopan unionin ulkopuolelta – tietää, että meillä on selvät puitteisto, juridinen ja budjetti suhteen, joka on osoitettu avaruushankkeelle, on helpompi saada rahoitusta myös kolmansista maista. Meillä on hyvin paljon haasteita edessämme ja Euroopan parlamentti on valmis saattamaan päätökseen nämä neuvottelut ja tekemään todellisen ehdotuksen avaruusohjelmasta ja myöskin, eh, että luodaan eh, hyvä suhde eh, avaruusohjelman ja puolustusohjelman välillä. Meillä täytyy olla tämä siviilitoimintaan perustuva lähestymistapa, mutta löytyä hyvä suhde näiden kahden ohjelman välillä. Kiitoksia. Kiitos edustaja Salini. Sitten Renewsta, halusitteko te puheenvuoron? Olkaa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. Muutama sana ehkä GSAsta. Ensinnäkin kiitokset De Doridokselle hänen äh, puheenvuorostaan. Hän äh, on tehnyt erinomaista työtä. Nyt GSA on erinomaisen hyvin tunnettu. se ei sitä alun alkaen todellakaan ollut. Eli te olette todella äh, nyt, kun sitten kun lopussa eh, siirrytte eh, muihin tehtäviin, niin te olette kyllä saanut eh, erinomaisen paljon aikaan ja haluan todella kiittää teitä tekemästänne työstä. Kuitenkin pari ongelmaa mielestäni olisi tärkeää tässä vielä nostaa esiin. Ensinnäkin nämä rekrytointiongelmat. Tämä on kyllä kummallista, että nämä urat GSAssa eivät kiinnosta, mutta mutta on ollut vaikea käsittääkseni rekrytoida pätevää henkilöstöä. En tiedä, minkälaisia nämä tarjotut työsopimukset ovat olleet. Ehkä teidän tulisi parantaa näitä työsopimuksia tehdäksenne niistä houkuttelevampia. Sitten äh, vielä äh, on keskusteltu äh, viraston talousarviosta. Tehtäväkenttä on laajentunut, on tullut lisää toimivaltaa ja tehtäviä, joten mielestäni johdonmukaisuuden nimissä tulisi myös huolehtia rahoituksen riittävyydestä niin, että talousarviota lisättäisiin huomattavasti. te puhuitte siitä, että äh, GSAn virkamiehiä on 200, ESAssa, ESAssa <laughs> niitä on 2200, eli kyllä tässä aikamoinen äh, ero toden totta on. Mutta en minä tässä halua kumpaakaan äh, laittaa toistaan vastaan millään tavalla. Ja tosiaan tuo hallinto kysymys on tärkeä niin, että asioita saadaan parannettua sovittua. Jokaisella on äh, oltava oma roolinsa ja eri viranomaisilla oma roolinsa. Komissio antaa käskyt ja tarjoaa rahoituksen. ESA äh, tutkimus ja kehitys tuottaa uusia tuotteita ja GSA, joka sitten äh, ottaa vastaan palautetta ja huolehtii äh, sitten markkinoista. Eli on todella tärkeää, että kaikkien näiden kolmen toimijan välillä tiedon vaihto ja keskusteluyhteys äh, säilyy äh, hyvänä. Äh, on äärimmäisen tärkeää, että voidaan jatkaa tällä todella hyvällä tiellä, jota on lähdetty viime aikoina kulkemaan. Erinomaisia hankkeita kyseessä. Salini muistutti 16 miljardin talousarviosta No, avaruusohjelmalle. Minä muistuttaisin, että 16 miljardia on komission ehdotus, mutta Euroopan parlamentti on ehdottanut avaruusohjelmalle 16,9 miljardia. Ja muistuttaisin myös, että Euroopan parlamentti äänestää talousarviosta ei komissio, vaan parlamenttineuvoston kanssa yhteistyössä. Eli kyllä minusta tuo 0,9 miljardia vielä komission ehdotuksen päälle on tärkeää saada läpi niin, että virastot saavat tarvittavan Äh, rahoituksen huolehtiakseen näistä tehtävistä. Henkilökohtaisesti tuo artikla 26 on asia, johon puuttuisiin. Siinähän puhutaan siitä, että meidän teollisuutemme tulisi erityisesti valita eurooppalaista teknologiaa. Avaruusalalla 50 000 ihmistä työskentelee Euroopassa, on ihan pk-yrityksistä aina suurempiin yrityksiin saakka. Ja tämä teollisuuspoliittinen ulottuvuus täytyy muistaa tietenkin yhdessä sitten ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa ja niin edelleen. Ja kyllä Euroopalla täytyy olla tässä mielestäni itsenäistä toimintaa. Kiitos paljon. Kiitoksia ja on tärkeää myös äh, muistaa, että neuvosto on äh, te äh, keskustellut myös tästä ja ehdottaa vielä 10 prosentin leikkausta tuohon komission budjettiehdotukseen, johon me siis ehdotamme lisäystä. Mutta kiitokset puheenvuorosta. Kiitokset myös Salinille, myös näistä budjettikommenteista ja, jos, ja tuossa lopuksi itsekin esittäisin vielä pari-kolme huomiota, jos sallitte. Seuraavaksi sitten vihreiden koordinaattori Niinistö tai annetaan kollegalle puheenvuoro, olkaa hyvä. Mistä I would like to uh, have, uh... Aivan lyhyesti. Ei ole kuitenkaan vielä painottu riittävästä sitä, mikä, mistä tulee yhä tärkeämpi tulevaisuudessa, nimittäin avaruus ja aivot. Nythän me, me määrät ovat kasvamassa – ei ole kuitenkaan mitään kunnollista projektia tämän ongelman hoitamiseksi. Ja koska nämä kasvaa, niin kollisio, äh, törmäykset ovat yhä todennäköisempiä, joka voi heikentää, pahentaa tätä ongelmaa. Haluaisin kysyä, onko meillä jonkinlaista riskiarviointia, joka määrittelee, mitä me voimme odottaa, onko ennusteita tulevaisuudelle, millä tavalla tämä ohjelma – tulee kasvamaan, jos se kasvaa. Ja ehkäpä jotain suosituksia ratkaisuiksi, koska se vaikuttaa meidän tulevaisuuden avaruusohjelmiin ja meidän pitäisi toimia tässä aktiivisesti. On behalf of Kiitos oikein paljon, edustaja Sorinjo. Falar em português, peço desculpa por eh, não ter ouvido a intervenção inicial. De qualquer maneira, queria eh, realçar o trabalho. Kiitokset. Todella eh, suuret kiitokset. Tämä työ, jota avaruudessa tehdään, on äärimmäisen tärkeää ja täytyy huolehtia siitä, että e- Euroopan unioni säilyttää oman teknologia tuotantonsa pääasialliset kilpakumppanimme Kiina ja Yhdysvallat ovat kuitenkin meitä e- edellä. Ja tällä etumatkalla on vaikutusta Euroopan kansalaisten päivittäiseen elämään, kun ajatellaan esimerkiksi meidän turvallisuuttamme ja tapaa työskennellä ja vastata vaikkapa katastrofeihin, luonnonkatastrofeihin, ja sitten se, miten ylipäätään äh, vastaamme äh, ihmisten huolenaiheisiin. Se, mitä täällä todettiin näistä integroiduista äh, alan ohjelmista ja niiden rahoitusongelmasta, on tärkeä kysymys. On hyvin tärkeää, että me saamme liikkeelle neuvoston ja saamme neuvoston myös tietoiseksi siitä, että se lähtisi Euroopan parlamentin rinnalle tässä rahoituskysymyksessä. Kyllä meidän täytyy löytää näitä rahoituslähteitä. Ja kysyisinkin teiltä, mitä mieltä olisitte mahdollisuudesta sille, että käytettäisiin monenvälistä yhteistyötä näissäkin ohjelmissa ja tätä kautta sitten löydettäisiin myös näitä rahoitusmahdollisuuksia. Itse olen EU-Afrikka e EU-AKT-yleiskokouksen puheenjohtaja ja esimerkiksi Eurooppa-Afrikka-strategiasta ja kotonun jälkeisestä ajasta mutta keskustelemme. Vaikkapa Eurooppa-Afrikan yhteistyöllä voitaisiin tehdä hyvin paljon vaikkapa luonnonkatastrofien ennaltaehkäisemiseksi tai maahanmuuttovirtojen suhteen. Miten tätä yhteistyötä voitaisiin käyttää, jotta vahvistetaan Euroopan tilannetta maailmalla ja yhteistyötä? Kiitos paljon. Kiitoksia ID-ryhmän puolesta. Herra Purkia vai herra Karop? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää, onnitella pääjohtajaa. käyvää siinä, mitä hän aikoo tehdä jatkossa. Erityisesti viime kuukausina GSA ähm, viraston suhteen on puhuttu enemmänkin tästä äh, Galileo-järjestelmän äh, ongelmista, mutta äh, varmasti meidän on myös korostettava monia hyviä asioita, jotka ovat mahdollistaneet sen, että Euroopan unionilla on nyt johtoasema tällä alalla. Olen samaa mieltä siitä, mitä kollega Salini sanoi. Minusta on kuitenkin uskomatonta, että alalla, joka on osoittanut suurta kasvua, kuten avaruusala, minulla on kokemusta omalta alueeltani. Se on alue, joka on vähän kehittynyt Euroopan mittakaavassa apulia, mutta kaikki tuotanto, joka liittyy satelliittien rakentamiseen ja siihen liittyviin alihankkijoihin, niin siitä on ollut hyötyä. Me pystymme toimimaan tällä alalla ja kuitenkin minulla on se vaikutelma, että monet eivät ole ymmärtäneet, kuinka tämä haaste voi antaa mahdollisuuksia Ajattelen esimerkiksi omaa kotiseutuani, mutta myös monia ympäristökysymyksiä on siis mahdollisuutta siirtyä tällaiselle teollisuuden alalle, jonka päästöt ovat lähes nollapäästöjä. päästöjä ja tämä liittyy esimerkiksi täsmämaatalouteen ja moniin muihin kysymyksiin. Esimerkiksi voidaan valvoa ilman saasteita. Tämä lähestymistapa, joka on ollut yleisesti poislukien Suomen puheenjohtajuuskausi, on se, että meidän ei pitäisi niinkään keskittyä joihinkin ongelmiin, vielä pystytään poistamaan jotakin ongelmia, joita on GESAN ja ESAN välisissä suhteissa. Tämä Kopernikuksen kokemus nyt kun ajatellaan hallintoa, niin integraatio on ollut varmaan parempaa kuin Galileon kohdalla. Mutta tämä on nyt tulevien vuosien haaste. Erittäin tärkeä on Euroopan parlamentin lähestymistapa ITRE-valiokunnalla erityisesti. Ja minä todella toivon, että mm, myös muut osapuolet ottavat tämän haasteen omakseen komissio ja neuvosto, koska nyt kun meillä on ilmastonmuutoshaaste edessämme, niin tällä valiokunnassa pystymme asian puuttumaan. Kiitoksia oikein paljon Seuraavaksi ECR-ryhmästä Stenovski. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun omalla kiel- omaa kieltäni. Kiitoksia paljon, kiitoksia. Haluan olen samaa mieltä kuin Salini ja muutkin kollegat. Haluan kiittää kovasti pääjohtaja Destoridesia hänen tekemästään työstä. Se, mitä te olette tehneet virastossa, on, on hämmästyt, on hienoa, valtava projekti. Ja te olette onnistuneet, onnistunut saamaan sen finaaliin, jotta päästiin tähän loppusuoralle. Se on ihailtavaa. Viisi vuotta sitten kukaan ei olisi kuvitellutkaan, että tämä olisi meidän tilanteemme vuonna 2019. Kiitoksia paljon siitä ja kiitoksia siitä, että olette, olette päässyt kokemaan tämän, tämän työn. Ja tämä, tästä virastosta on tullut avaruusprojektien virasto, koska teidän teknologinen ytimenne – niin kuin turvallisuustietoisuus on äärimmäisen tärkeää myös muiden projektien kannalta, kuten Kopernikuksen kannalta, koska tärkeää niissä on nimenomaan turvallisuus, joka on keskeisen, keskeinen tekijä niissäkin. Siksi kysymys. Ehkä se ei ole yksinkertainen kysymys, minkä esitän, mutta uskon, että nyt kun IRA-virastonne on laajentunut 200 työntekijää, työntekijää on vissejä ongelmia löytää Et näitä hyvin erikoistuneita asiantuntijoita työmarkkinoilta. Ainakin minusta tämä 200 ei riitä, mutta mikä olisi teidän mielestä ihanteellinen tilanne, kun otetaan huomioon laajentuminen ja Kopernikuksen laajentuminen ovat kuitenkin mutkikkaita projekteja. Mikä on teidän käsityksenne tästä? Ja Aerades Dorides tulevaisuutta silmälle pitäen, millä tavalla voisimme koordinoida kaikkia näitä suuria projekteja, yksittäisiä projekteja. Ne ovat kuitenkin hyvin monimutkaisia. Voisi, tämä voisi, ja aivan lopuksi vielä kommentoisin hyvin tärkeä osa EUta lähtemässä pois. Eli Iso-Britannia ei ole enää kauan mukana, olen sitä pahoillani, mutta se on kuitenkin realiteetti. Mutta kun ajatellaan niitä kaupallisia suhteita, meidän täytyy pitää kiinni tästä korkean tason yhteistyöstä – iso britannian kanssa. Se on äärimmäisen tärkeää. Iso-Britannia on hyvin keskeinen toimija globaalisti, kun ajatellaan lavaroussektoria. Ja olen vakuuttunut, että se olisi valtava menetys Euroopalle, jos, jos me emme laajenna ja pidennä näitä meidän hyviä suhteitamme tuohon maahan. Ja vielä kerran kiitoksia, Doris, aivan erinomaisesta työstänne. Kiitoksia. Thank you so much. Uh, Kiitos oikein paljon. Eh, edustaja Manuel Bombar Guesta. No, merci, uh, monsieur. Kiitokset uh, puheenjohtaja. Kiitos teille pääjohtaja puheenvuorostanne ja kaikesta tekemästänne työstä. Kysyisin vähän samaa kuin äsken vihreiden kollega kysyi. Kaikki varmasti olemme vakuuttuneet siitä, että ohjelma Galileo on strategisesti keskeisen tärkeinen Euroopan unionille ja kaikki se, mikä liittyy juuri turvallisuuteen ja toimivuuteen, on äärimmäisen tärkeää keskipitkällä aikavälillä koko avaruusohjelman Ohjelmaa uhkaa kuitenkin avaruusromu 8000 tonnia äh, ja äh, tällä hetkellä äh, avaruus on jo varsin saastunut. Kyseessä ovat esimerkiksi satelliittiromut, jotka tulevat esimerkiksi Galilean tapaisista Eh, niin nämä kolarit ovat eh, hyvin vaarallisia ja lisäävät sitten tietenkin nämä törmäykset eh, entisestään avaruusromun määrää, joten meidän tulisi puuttua tähän asiaan, tulisi siivota olemassa olevaa avaruusromua ja lisäksi huolehtia siitä, että uutta avaruusromua ei synny. Uskon, että esimerkiksi Galileo-ohjelmassa teillä on äh, pohdintaa tämän äh, avaruusromun suhteen. Ovatko nämä äh, törmäykset avaruusromuun otettu, onko ne otettu huomioon jotenkin Galileo-ohjelmassa? Miten tästä asiasta huolehditaan ja minkä näköisiä teknologisia mahdollisuuksia avaruusromun keräämiselle on olemassa? voidaanko käynnistää kansainvälinen ohjelma avaruuden siivoamiseksi. Ja sitten vielä, mitä tulee avaruusromun saasteen vähentämiseen, niin eikö tähän voitaisi käyttää hyödyksi myös Galileo-satelliitteja, jotka ovat toiminnassa. Mutta tosiaan suuret kiitokset tekemästäni työstä. Thank you very much, merci beaucoup. If there are... Kiitoksia oikein paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Sitten haluaisin sanoa itse muutaman sanan eh, avaruustoiminnasta ylipäätänsä ja teidän virastostanne. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia ja keskittyä enemmän avaruuteen, avaruuspolitiikkaan ja avaruus toimintamme kehittämiseen ja varmasti paljon voidaan tehdä tulevina vuosina. Uskon myös, että jos avaruusohjelmista me pystyisimme löytämään vastauksia, miten pystymme tavoittamaan paremmin strategiset tavoitteemme, kuten Euroopan vihreän kehityksen sopimus, jos ajatellaan energiaa, niin monet näistä avaruussovelluksista, joita te kehitätte, voivat auttaa meitä näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja myös parantaa talouksiamme. Uskon myös, että meidän pitäisi antaa riittävä rahoitus ja herra Salini aivan oikein mainitsi. Kovemmat globaalit kilpailijat toimivat ja kertoi, kuinka paljon ne investoivat. Avaruudessa on kilpailua, kuten monella muullakin alalla. Tässä meidän on puolustettava vähintäänkin komission ehdotusta. Tietenkin meidän tavoitteemme on vielä enemmän se, mitä parlamentti ehdotti, mutta jos leikkaamme 10 tai 10,7 prosenttia avaruusohjelmasta, niin jopa lippulaiva-aloitteet jotka ovat erittäin menestyksekkäitä, kuten Galileo ja Kopernikus, joutuvat paineeseen tulee sitten olla, olemaan vaikea avata uusia hankkeita. Ja synergiat puolustusrahaston kanssa eh, pitää muistaa, emmekä myöskään saa unohtaa tutkimusohjelmaa Horisontti Eurooppaa, koska meillä on mahdollisuuksia. Meidän pitäisi tarjota näitä mahdollisuuksia avaruustutkimukselle. Eh, te saatte siis meidän tukemme. ITRE-valiokunta on vastuuvaliokunta, kun puhutaan avaruuspolitiikasta, avaruustoiminnasta. Ja haluamme tukea teidän aloitteitanne, haluamme olla läheisessä vuoropuhelussa teidän kanssanne, Esan kanssa, muiden sidosryhmien kanssa, jotta voimme olla kunnianhimoisempia ja tehokkaampia avaruusalalla lähivuosina. Nyt pyytäisin, että vastaisitte kysymyksiin ja kommentteihin, ja jos teillä on vielä jotain lisättävää, niin voitte sen tehdä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Yritän pitää kiinni tästä kymmenestä minuutista, jonka te mainitsitte. En vastaa yksittäisiin kysymykseen erikseen, koska monissa tapauksissa no, niissä oli kyse samantyyppisistä asioista. Aloittaisin sillä kysymyksellä, sillä asialla, joka liittyy budjettiin. Monet teistä ovat painottaneet tämän merkitystä ja tarvetta tehdä paras mahdollinen, jotta voitaisiin sitten vastata niihin haasteisiin, joita komissiolta on esitetty. Kommentoisin sillä tavalla, että todellakin avaruusbudjetti e, e, se on aika lailla jäykkä. Sitä ei voi, ei sitä voi verrata kun ajatellaan Galileo, jos on 20 satelliittia, jossa suorituskyky täytyy olla, täytyy kunnioittaa sen järjestelmän asettamia vaatimuksia ja budjetin leikkaus väistämättäkin olisi todellakin haitallinen koko järjestelmän onnistumiselle. Ja myös suuri riski on siinä, että jos tämä mahdollinen leikkaus budjetissa voisi sitten haitata myös koko tätä toimintaketjua alaspäin, olen niin sanonut, miten tärkeää tämä toimintaketju on. Sehän on se, siellä suurin osa siitä toiminnasta tapahtuu kuitenkin tavallaan, tavallaan ruohonjuuritasolla. Euroopan täytyy investoida sinne. GSA, joka hoitaa tätä budjettia tähtää lisäämiseen, joka olisi kolminkertainen, merkitsisi kolminkertaista budjettia verrattuna viimeisiin rahoitusnäkymiin. Kaiken kaikkiaan odotamme budjetin olevan noin 750 miljoonaa tämän seitsemän vuoden aikana. Ja kun muistetaan nämä luvut esimerkiksi USAsta esimerkkinä, nämä Eihän näitä voi verrata keskenään. Minä vahvasti uskon siihen, että, että budjetin taso on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on myös se, että millä tavalla sitä budjettia käytetään – kerron teille, että äskettäin teimme sopimuksen Euroopan investointipankin kanssa. On paljon ajatuksia ja toimintaa, jota voitaisiin edistää esimerkiksi yrittäjyydessä, pk-yritykset, uudet toimijat. Tämä on sellaista toimintaa, jota me haluamme tukea tai edistää. Mielelläni kuulin tämän kysymyksen edustaja Dojanowskille, joka puhui siitä, että mikä on viraston budjetti. Mehän puhumme budjetista, joka liittyy ohjelmiin, mutta todellakin GSA-virastona kärsii todellakin siitä, että että toimintabudjetta on alimitoitettu. Ja äh, kehotakin teitä tutustumaan tähän mielenkiintoisiin dokumenttiin, jonka tilintarkastustuomioistuin julkisti 2018. Tämä, tämä löytyy äh, tilintarkastustuomioistuimen kotisivuilta, että kun ajatellaan myös henkilö, henkilöstömäärää, niin GSAssa meillä on minimitasolla se henkilöstömäärä, mutta jos tarkastellaan budjettia, me olemme ihan toisella tasolla. Me olemme ensimmäinen virasto, jossa, joka on, jossa on korkein budjetti, ja seuraava, seuraavaksi suurin on puoli prosenttiyksikköä pienempi. Ja tämä, on, tämä kuvastaa, että on aikamoinen epäsuhtaa henkilöstön ja budjetin välillä – ja tämä on mielenkiintoista tietoa. Ja painotan todellakin sitä, kuinka tärkeää on tutustua budjettiohjelmaan, mutta myös siitä, että mikä budjetti suhteutuu viraston tai muuhun tasoon. Galileo on tarkastelee hyvin monia eri sektoreita ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on yksi kiinnostava alo. Ja voisin antaa teille useitakin lukuja meidän analyyseistämme, jotka kertovat, että, että säästöt, hiilidioksidipäästöjen vähentämisen säästöt, myös ajatellaan lannoitteiden käyttöä ja torjunta-aineiden käyttöä, niin ne, ne voidaan kytkeä suoraan Galileoon tai Genosiseen. Viraston toiminnasta vielä ja rekrytoinnin vaikeus. Voin sanoa, että tämä ongelma on on parantunut, se tilanne on parantunut vuosien mittaan. Alussa oli valtavia erittäin pahoja vaikeuksia saada väkeä palkattua, mutta nyt tämä ongelma on hoidettavissa. Ensinnäkin siksi, koska meistä on tullut näkyvämpi. Kiinnostusta on Euroopan avaruusohjelmaa kohtaan ja virastomme kohtaan ja tämä tietenkin sitten heijastuu rekrytointimahdollisuuksiinkin. Kysymyks, kysyttiin myös avaruusromusta tai avaruuden saastumisesta. Ensinnäkin Galileo. Tämä on todellakin sellainen asia, joka, joka, josta tulee yhä merkittävämpi. Te olette kuulleet tuhansista pienistä satelliiteista, jotka pystyvät törmäämään toisiinsa avaruudessa. Tämä on yhä suurempi ongelma. No, mitä taas Galileon tulee, me olemme suhteellisen hyvässä tilanteessa, koska Galileo käyttää ö, tätä ö, 22 000 22 000 kilometrin korkeudessa olevaa ähm, kiertorataa, eli se on aika korkealla oleva kiertorata, jos satelliitit kiertävät, ja siksi siellä se ongelma ei ole niin vakava. Tänä päivänä me äh, hallinnoimme tätä äh, riskiä äh, nykyisellä tarkkailujärjestelmällä, seurantajärjestelmällä, joita saadaan muista maista, lähinnä USAsta, jotka siis tarkkailevat avaruusromua ja siinä tapauksessa, että törmäysvaara on olemassa, niin silloin voidaan mahdollisesti siirtää satelliitti eh, toiselle kiertoradalla, jossa ei riske, tätä riskiä ei ole. ole. Mutta tämä, tämä riskin merkitys eh, Euroopan kannalta on se, että tämä vaikuttaa meidän kapasiteettimme eh, hoitaa tai hallinnoida tätä ongelmaa Mainitsin aikaisemminkin jo sellaisen ohjelman kuin että avaruusliikenne, avaruusliikenteen hallinto ja seuranta ja valvonta. Tämä on äärimmäisen tärkeää, että Eurooppa kunnianhimoisella avaruusohjelmallaan huolehtii omasta kapasiteetistaan pystyäkseen hallinnoimaan näitä yhä merkittävimmiksi tulevia asioita. Kysyttiin myös muista, läht, muista rahoituslähteistä. No, tämä on hyvin relevantti kysymys. Tässä tapauksessa, mitä yleensä, mitä, ja yleensä näin vastaankin, Eurooppa ja sen Galileo ja Teknos, se rakentaa omaa infrastruktuuriaan ja, ja palaa investointien tielle – josta, joka voi voivat hyödyttää talouselämää, niin kuin esimerkiksi moottoritien rakentaminen. Ja on tiettyjä tapauksia, jossa todellakin voimme mahdollista yhdistää julkisen ja yksityisen sektorin lähteet. Ja tästä yksi esimerkki minusta on, tässä on mahdollisuus luoda – äly, ö, osaamiskeskuksia, jotka olisivat osa avaruusohjelmaa, joka koskisi kaikkia EU-jäsenmaita, jossa voitaisiin yhdistää investoinnit kansalliselta tasolta e, ja saada ne teollisuus, teollisuustasolle. Että sen sijaan, että meillä on se 2-3-4 maata, jotka investoivat vaikkapa maatalouteen. Voisimme ottaa yksi tai kaksi huippuosaajaa tältä alalta ja sitten pari maata, jotka keskittyisivät itseohjautuviin autoihin tai rautatieliikenteen opastinjärjestelmiin. Todellakin vastaus on se, että tilaa on investointien rationalisoinnille ja silloin voitaisiin myös edistää laajempaa yksityisen sektorin osallistumista. Luultavasti olen. Ehkäpä vielä yksi kohta, joka koskee Brexitia. Kyllä. Sanoisinkin, että tämä on hyvin onneton tilanne, että Britannia lähtee Euroopasta myös avaruusasioiden osalta ja erityisesti Galileon ja Egnosin osalta – koska se oli kuitenkin yksi merkittävä kumppani tässä, tässä vaiheessa. Tämä kysymys koskee erityisesti komissiota, mutta tähän kysymykseen vastaamiseksi voisin sanoa, että minä, minä todellakin odottaisin ja toivottaisin tervetulleeksi jonkin sopimuksen aikaansaamista sellainen kuin, niin kuin meillä nyt on jo sellaisten maiden kanssa kuin Sveitsi tai Norja. Nämä maat ovat ovat omalla PKT-osuudellaan mukana ja ne hyötyvät täysimittaisesti tästä ohjelmaan osallistumisesta. Mutta tietenkin kun sitten puhumme turvallisuudesta ja erityisesti järjestelyistä, niitä täytyy kehittää, mutta uskon, että tässä se ratkaisu löytyy. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Desdorides. For... Kiitos oikein paljon, herra Desdorides, siitä, että että olitte paikalla, kaikesta siitä, mitä sanoitte. Kiitoksia kaikille kollegoille osallistumisesta tähän tärkeään keskusteluun. Me tulemme jatkamaan pian ja järjestämään pian keskustelun toisen viraston Esan kanssa. Vielä ei tiedetä milloin, mutta niin pian kuin mahdollista, koska pääjohtaja ei tänään päässyt paikalle. Ja sillä tavoin haluaisin nyt päättää aamun kokouksen. Älkää kuitenkaan unohtako, että meidän täytyy olla tuntia aikaisemmin paikalla, koska kello 13.30 meillä on keskustelu Rovestagerin kanssa, komission varapuheenjohtajan kanssa. Kiitoksia.